Yeah, that's a sport program and a, a a sport program without costs, huh? so you can... No niin, tämähän vaikuttaa ihan urheilullisesta ohjelmalta. Voitte näyttää, miten timmissä kunnossa olette, kun singahtelette salista toiseen. <laughs> Now we are going to Point 15, 16 17. No niin, nyt pääsemme esitysisän kohtiin 15, 16, 17. Yhteiskeskustelu. Aiheena suhteiden päivittäminen Chilen tasavallan kanssa. Ja asian käsittelystä vastaa kollega Rodriguez. Olkaapa hyvä. Muchas gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää Chilen lähetystä läsnäoloa ja komission ja ulkosuhdehallinnon edustajien läsnäolosta. Minulla on heille lopuksi muutamia kysymyksiä. Olemme ottaneet vastaan kaksi Chileä koskevaa sopimusta, jotka pitäisi käsitellä syyskuun mennessä. Ensimmäinen niistä koskee luomutuotteiden kauppaa ja toinen Kroatian liittymistä ja assosiaatiosopimusta. Aloitan tästä luomutuotteiden kaupasta ja lopuksi käsittelen nämä suositukset, jotka koskevat mahdollista uudistamista EUn ja Chilen assosiaatiosopimuksen osalta. No näistä luomutuotteista ensin haluaisin muistuttaa, mutta että maatalousneuvostossa komis, komissiolta komi, komissio sai mandaattiin tehdä sopimuksia, joilla voitaisiin helpottaa luomutuotteiden kauppaa. Chilen kanssa neuvottelut saatiin päätöksen viime viikolla. Komissaari ja Chilen maaseutu, maatalousministeri allekirjoittivat tämän sopimuksen, jonka pian saamme parlamentin käsittelyn muodollisesti. Tämä teksti on internetissä saatavilla ja on todettava, että se on varsin yksityiskohtaisen komission tekemän työn tulosta. Sille tulee tunnustamaan kaikki ne Euroopan sääntelyn alaiset tuotteet ja Euroopan unionin tunnustaa tiettyjen Chilen tuotteiden sertifioinnin sen jälkeen, kun on varmistettu, että niihin sovelletaan vastaavanlaista suojelun tasoa sääntöjen ja valvonnan osalta. Näiden arviointien jälkeen Euroopan unioni on päättänyt, että ei oteta huomioon Chilen sertifiointia tuotanto tuotteita e-, e-, eläinten ja rehun osalta. Chile ei ole vielä säännellyt luomumaan taloutta. Tämän sopimuksen myötä se tulee hyväksymään eurooppalaisen sertifioinnin, mutta tässä ei ole molemmin vastavuoroisuutta. E Euroopan unioni ei hyväksy chileläistä vesiviljelytuotteista muun muassa. Sopimuksessa tehdään selväksi se, että jotta tuote voidaan sertifioida luomutuotteeksi, missään Chilessä tuotteessa ei voi olla ainesosia kolmansista maista, joiden kanssa Euroopan unionilla ei olisi vastaavuussopimusta. On tärkeää panna merkille, että perustetaan uusi sekä komitea, joka valvoo sopimuksen täytäntöönpanoa ja mahdollisesti tekee muutoksia luottelussa olevan, oleviin tuotteisiin. Varovaisuuslausekkeen kumpi tahansa osapuoli voi kieltäytyä vastavuoroisuudesta, mikäli havaitaan, että toinen osapuoli ei täytä sopimuksen vaatimuksia. Uskon ja olen sitä mieltä, että että tämän sopimuksen myötä puolustetaan hyvin korkeita Euroopan unionin standardeja, mutta ennen kuin menisin tähän mietintöön, haluaisin vielä esittää jotakin epäilyksen aiheita komissiolle, joka on täällä läsnä. Ensinnäkin, miten, mistä, miten koostuu tämä sekakomitea ja millä tavalla Euroopan parlamentti ja alan toimijat ovat mukana. Euroopan parlamentti pitäisi olla täysin mukana sopimuksen, osa, sopimuksen kattamilla alueilla. Edelleen tässä oli alun perin kolmen vuoden aikajakso. Suunnitteilla haluaisin tietää, aikooko komissio tehdä vaikutusten arviointia ennen tämän kolmen vuoden kulumista niin, että parlamentti ja muut toimijat saisivat riittävästi tietoa ja voi, niin, että voisimme arvioidaan sopimuksen jatkamisen järkevyyttä. Edelleen sopimuksessa tunnutaan, että logot ja luomusertifioinnit hyväksytään. Onko mitään valistuskampanjaa ajateltu niin, että kuluttajat ja tuottajat tietäisivät tästä niin, että todella voitaisiin hyötyä tästä uudesta sertifioinnista? Tämä siis tästä luomutuotekaupasta ja seuraavaksi haluaisin käsitellä Kroatian liittymistä ja assosiaatiosopimusta. Tämä on tekninen asia, se vastaan tarvetta sopeuttaa nykyinen kauppasopimus on VTOn sääntöihin, ottaen huomioon Kroatian liittyminen sisämarkkinoille. Tässä hyväksytään kolmas lisäpöytäkirja assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin ja Chilen välillä ja näin huomioidaan Kroatian liittyminen. Tästä asiasta haluaisin joitakin kysymyksiä esittää komissiolle. Ensinnäkin, millaista menettelyä on käytetty laskelmissa? Toinen kysymys, millaisia vaikutuksia tältä sopeutukselta odotetaan eurooppalaisille tuottajille? Ja kolmannekseen, voiko tällä muutoksella olla talousarviovaikutuksia Euroopan unionissa. Viimeiseksi haluaisin viitata tähän tulevaan Chilen assosiaatiosopimuksen uudistamisen, erityisesti sen kauppaosioon. Mehän tiedämme, että tämä scoping-harjoitus on jo valmis ja pian tehdään alustavaa vaikutusten arviointia ja odotetaan komissiolta suuntaviivoja. Parlamentti on usean kertaan todennut, että olisi uudistettava nykyisin voimassa olevaa sopimusta ja nyt on mentävä jo sisältöihin niin, että tässä kuussa todella tulen esittelemään mietinnön ja toivon, että, että kaikki varjoesittelijät ja valiokunnan jäsenet voisivat siihen tehdä tarkistuksia. Minä vahvasti puolustan assosiaatiosopimuksen uudistamista. Viime viikolla tapasin eh, Chilen eh, ulkoasioiden alivaltiosihteerin ja havaitsin, että laaja, globaali, mm, syvällinen ja edistyksellinen sopimus on mahdollista saavuttaa. Sitä haluavat molemmat osapuolet ja meidän vastuunamme on toteuttaa tämä ja lopuksi vielä haluaisin esittää joitakin epäilyjä komissiolle tämän sopimuksen osalta. Ensinnäkin, mitkä ovat komission prioriteetit tässä neuvottelussa ja millaista kunnian himon tasoa ajatellaan kestävän kehityksen osalta? Haluaisin myös kysyä, voitaisiinko ottaa mukaan tasa-arvoa käsittelevä kappale. Chile ja Uruguay ovat jo saattaneet loppua puhunut, tekniset neuvottelut kauppasopimusten osalta ensimmäistä kertaa on otettu tasa-arvokysymykset mukaan, niin Euroopan unioni ei voi tässä jäädä jälkeen. Toisekseen, kuinka voidaan taata se, että toimitaan mahdollisimman, toimitaan mahdollisimman avoimesti neuvotteluissa ja niin, että, ka, että kansalaisyhteiskunta ja parlamentit ovat mahdollisimman laajasti mukana. Espanja on Euroopan unionin ja Chilen yhteinen kieli näissä prioriteettisopimuksissa. Haluaisinkin kysyä, aiotaanko nämä tekstit julkaista espanjaksi. Edelleen haluaisin Chileen edustajalta kysyä, missä määrin olitte sitoutunut tähän ICSään. Toivon, että voitte vastata kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtajasta. Few simple questions. Thanks. <laughs> uh, I will give now the floor to the um, shadow rapporteur. Kiitoksia Kollega Mato, kansanpuolueen nimissä, olkapas hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa kaikille, jotka ovat täällä mukana tänään. Puhun lyhyesti, kuten puheenjohtaja sanoi. Imma tässä esitti jo monta kysymystä ja olen niistä monista yhtä mieltä, että turha niitä toistaa, mutta todettava, että tässä tapauksessa olen kyllä vähän, jaka- minulla no, on vähän mielipiteet jakaantuneet. No, selitän tämän nyt hyvin nopeasti Puhun nyt luomutuotteista ensin. Tämä on aivan ansianmukainen ja tervetullut ehdotus, mutta täällä on joitakin kysymyksiä, joita monet ihmettelevät ja ne olisi ratkaistava, koska kyllä minulla on ihan sellainen mielessä, että tämä sopimus on hyvä ja, ja sillä sopimuksen kaupunkilari on vahvistettava ja suojeltava ja vetävä sitä eteenpäin, mutta toisaalta meillä on kaksi rinnakkaista menettelyä, jotka joskus ovat ristiriitaisia. Yhtäältä olemme täällä hyväksymässä ja täytäntöön panemassa tätä kauppasopimusta ja toisaalta meillä on trilogeissaan käsittelyssä tiettyjen tuotteiden kauppa, tässä tapauksessa maatalouden luomutuotteet puutteet, ja se on merkittävä keskustelu. On totta, että kaikki haluavat uskoa vastavuoroisuuteen tai vastaavuuteen, niin se on hyvä asia, mutta, mutta, mutta tämä äh, äh, sääntöjen vastaavuus on myös tärkeä asia. Monet me pitävät tärkeänä myös identiteettiä yksinkertaisesta suusta Tehän tiedätte, että, että että kaikkien tuotteiden kohdalla tämä vastaus ei ole todellinen. Meillä on eurooppalaisia tuotteita, e- joiden nimityksiä voidaan käyttää muissakin kolmansissa maissa, tässä tapauksessa Chilissä kas, kasvinterveysaineiden käyttö luomutuotteiden osalta – vähän vaihteli luomutuotteen merkinnän, voi saada tuotteet, joita kuitenkin käsitellään aivan eri tavalla. Eurooppalainen lainsäädäntö on aina paljon tiukempaa kuin muualla. Joten tiedän, miten tässä nyt voitaisiin rinnakkain edetä. Sitten täällä puhutaan vastaavuuksista viidestä vuodesta. Neuvosto haluaa ne 5 plus 5 vuotta tämän identiteettikysymyksen osalta. Tämähän pidentää ajassa valtavasti tätä vastaavuuskysymystä. Emmeköhän me tähän pyri, vaan haluamme paljon enemmän kuin vastaavuuden. Minä olen täysin eri mieltä näin pitkistä määräajoista, kun ajattelen muitakin tuotteita. Aina puhun banaanista, ja tässä myös banaanin tapaus on, Kanarian banaanin tapaus on samanlainen. Olisi tärkeää tietää, mitä epäkohtia tässä komissio näkee, kun nyt eh, rinnakkain käsitellään erilaisia asioita. No sitten tämä tämä, terve, tämä elintarvike- ja kasviviraston kysy, esittämä kysymys, kun kyseessä oli kansallisen viranomaisen sertifioinnit ja jäljitettävyys ja tunnistaminen vientiä varten. En tiedä, mikä tässä tilanne mahtaa olla. Voisiko komissio taata, että tämän tyyppiset ongelmat eivät tule esiin Chilen sopimuksen yhteydessä terveysalan pääosaston eh, on näitä muissa maissa soveltanut. Minun mielestäni eh, on vaarana, että tästä on kiltaisia seurauksia meidän tuottajimmillemme. Emma McLaughlin. Paljon kiitoksia ECRN puolesta Emma McLaughlin. Kiitoksia Chile oli latinalaisesta Amerikasta ensimmäinen maa, joka sopi tällaisista asioista vuonna 2002. Kyse ei ole vain ainoastaan kaupankäynnistä, vaan myöskin poliittisesta vuoropuhelusta ja laajemmastakin yhteistyöstä, mukaan luettuna kehitysyhteistyö. Ja näin kauppakin on volyymiltaan kasvanut. Tästä ovat hyötyneet molemmat osapuolet ja monilla muillakin aloilla kalastuspalvelut ja elintarviketurvallisuuden saralla parannusta on tapahtunut, mutta on tietenkin selvää, että tänä vuonna uudistusta on tapahduttava, otettava huomioon kuluneen 15 vuoden muutokset molemmilla rintamilla. Tässä on olemassa suuria odotuksia ja kunnianhimotaso on korkealla sekä unionissa että Chiilessä. Me kannatamme tällaista laajamittaista kauppapilarin uudistamista ja on olemassa monia aloja, joiden suhteen kunnianhimotasoa voidaan nostaa. Ainakin ECRn kannalta viittaisin julkisiin hankintoihin, sitoumusten vahvistamisen julihankintoihin liittyen ja sitten investointiluvun mukaan ottaminen, sehän tällä hetkellä vielä puuttuu sopimuksesta. Ja myöskin sääntelyyhteistyön ja käytänteiden parantaminen olisi meille tärkeää. Meidän täytyy helpottaa yhteisten hankkeiden toteuttaminen. Ja uusi luku kestävän kehityksen osalta olisi tarpeen. Ja tietenkin haluamme tarkastella muitakin kysymyksiä, kuten viinien maantieteellisen alkuperää, merkintöjen turvaaminen ja suojaaminen. Mutta silloin kun puhumme uudistamishankkeesta, niin tämä hanke olisi käynnistettävä maassa nopeasti. Ja varsinkin kun otetaan huomioon tämänhetkiset toimintamahdollisuudet, niin nyt kannattaisi tarttua hetken ja saada uudistuksen aikaiseksi. Kysyisin komissiolta seuraavaa. Tähän vaikutusanalyysiin liittyen, joka tullaan julkaisemaan neuvottelumandaatin kanssa samaaikaisesti tuossa kesäkuussa. Voisitko kertoa meille enemmän tästä toteutetusta alakohtaisesta vai vaikutusanalyysistä, millä saroilla toiminta tehostuu ja millä tavalla, tavalla tämä voisi vaikuttaa EUn PK-yrityksiin. Ja sitten jos tarkastellaan luomutuotteissa käytävää kauppaa, niin voisitteko kertoa siihen liittyen, että miten tämä sopimus linkittyy tähän kauppapilariin liittyvien neuvotteluiden aloittamiseen? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja seuraavana liberaalin puolesta Dita, ole hyvä. Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kyllähän Chile on avoin talous. Jos katsotaan tilastoja viime vuosilta, nähdään, että tämänhetkinen vapakauppasopimus on ollut hyödyksi viimeisten kymmenen vuosien aikana. Siitä on ollut hyötyä EU-taloudelle, EU-yrityksille ja kaikille jäsenvaltioille, mutta kuten tiedämme, sopimus on vanhentunut ja siksi kannatan ehdottomasti tätä uutta tavoitetta, että meidän täytyy päästä uuteen ulottuvuuteen näissä suhteissamme Chileen. Meidän täytyy saavuttaa kunnianhimoinen ja kattava sopimus ja paljon on parannettavaa tämänhetkisissä suhteissamme. Esimerkiksi markkinoille pääsy, varsinkin nämä muut kuin tuliesteet kaupalle. Myös maataloustuotteet, palvelut ovat erittäin tärkeässä asemassa uusissa äh, vapakauppasopimuksissa. Myös äh, energia-ala. Nykyaikaistamisella voisi olla myös lisäarvoa, kun sillä pyritään parantamaan pääsyä julkisiin hankintoihin. Tätähän tulisi viedä ehdottomasti aktiivisesti eteenpäin. Ja meidän täytyy myös pyrkiä sama investointiluku tähän mukaan. Äh, päästöt ovat tärkeitä asioita ja maataloustuotteissa haluaisin nähdä myöskin tätä parannusta. Kaiken kaikkiaan toivon, että voimme saada aikaiseksi paljon. Halukkuutta molemmin puolin on. Ja tämänhetkisissä olosuhteissa kansainvälisessä kaupassa on äärimmäisen tärkeää, että EU vie eteenpäin kaupan vapauttamista. Eli Toivottavasti neuvosto voi tämän mandaatin hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Neuvottelut voidaan aloittaa jo tänä vuonna. Kiitoksia. No Kiitoksia oikein paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla ainakaan varjoesittelijöiden puolesta, mutta todennäköisesti kollega Scholz puhuu täällä edustaja Florensan puolesta. Olkaapa hyvä. on. Toden totta. Niin, kollega Florensa pyysi minua edustamaan häntä Hänkään ei valitettavasti tänään päässyt kokoukseemme, mutta hän haluaa korostaa sitä, että jo vuonna 2003 Chile-sopimuksessa oli puutteita, jotka jo silloin otimme esille, ja ne saattavat aiheuttaa ongelmia tässäkin sopimuksessa, varsinkin sosiaalistandardeihin liittyen sopimuksessa katetaan jo 96 prosenttia kaikista mahdollisista toimista, joten uudessa sopimuksessa pitää huomioida kestävän kehityksen, kehitysyhteistyön, ympäristön suojelun ja alkuperäiskansojen, varsinkin Maputso heimon suojelu. Tarkoituksena on kaupallista toimintaa tehostaa vaikuttaen tilanteeseen siten, että muun muassa luonnonresursseja voidaan tehostammin käyttää hyväksi. Näin pyritään varmistamaan, että Chiilessä panostetaan enenevässä määrin kestävään kehityksen ympäristön suojeluun. Me olemme nähneet, että ekosysteemit ovat jo kärsineet yhtä lailla kuin ympäristön monimuotoisuudestakaan ei voida oikein puhua, ja myöskin alkuperäiskansat ovat kärsineet. Tässä muutama esimerkki ongelmista, joihin täytyy paneutua uuden sopimuksen työstämisen yhteydessä. Eli tästä on uudistustyöstä lähdettävä liikkeelle. Me tarvitsemme vahvan pohjan, jossa huomioidaan juuri ihmisoikeusperiaatteet ja että uhreilla on mahdollisuus hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Jos katsotaan vuoden 79 jälkeen toteutetut uudistukset Chiilessä, niin siltä pohjalta voidaan sanoa, että Chile on kykenevä tehostamaan toimia muun muassa julkisiin hankintoihin, investointeihin ja muihin liittyen. Ja tämä voi olla erittäin keskeinen seikka silloin, kun yritetään varmistaa koulutuksen tarjoaminen, terveydenhuolto ja muut seikat. Joten tästäpä syystä Nämäkin faktat on huomioitava neuvotteluissa. Mitä tulee investointilausekkeeseen, sanottakoon suoraan, että EU ja Chile ovat sellaisia tahoja, jotka voivat toimia määräisesti Ja uuden lausekkeen myötä voidaan investoida suoja nostaa uudelle tasolle ja tästäpä syystä vastustamme jonkinlaisen ics tuomioistumen käyttöönoton. Ja mitä tulee luomutuote sopimukseen, niin meitä huolestuttaa juuri se, että täällä puhutaan vastavuoroisesta tunnustamisesta tai vastaavuudesta. Se ei tarkoita sitä, että vastaavia tiukkoja määräyksiä, joita sovelletaan eu sa toimiviin tuottajiin, että niitä sovellettaisiin myöskin Chiilessä. On erittäin tärkeää turvata valtameren molemmin puolin toimivien pienimuotoisen tuottajien intressit. Ja näin voidaan välttyä siltä, ettei näihin eri tuottajiin sovelleta erilaisia määräyksiä. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Niin, tämä mitä sanot ICS liittyen, tämä oli kylläkin aika lailla yllättävä veto. Ja seuraavaksi puheenvuoro siirtyy suurlähettiläs Fernandesille. Minulla on kunnia antaa hänelle puheenvuoro. Olkaapa hyvä. Muchas gracias. Ya, ya, ya. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät edustaja, hyvä esittelijä, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin aivan ensiksi kiittää tästä mahdollisuudesta puhua tässä valiokunnassa hyvin tärkeänä hetkenä Chilen ja Euroopan unionin suhteiden kannalta. Olen juuri vasta aloittanut matkani tänne Brysseliin. Ja on sanottava, että ilmapiiri on hyvin myönteinen ja kannustava EU- ja Chilen suhteiden kannalta. Kuten kaikki ymmärrämme, vuonna 2002 siis allekirjoitettu sopimus, joka astui voimaan 2003, on toiminut esimerkillisesti poliittisesti ja kauppapolitiikan osalta. Kahdenvälinen kauppa on lähes kolminkertaistunut sen voimaantulon jälkeen. Saman aikaan olemme päässeet eteenpäin yhteisen edun kattavilla alueilla. Näin pitkän neuvottelun aikana tämä Kroatian liittymisen huomioiva pöytäkirja hyväksytään aivan lähipäivinä. Toisaalta olemme allekirjoittamassa luomutuotteita, allekirjoitimme torstaina jo luomu tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen. Tämä on eh, tämän tyyppinen ensimmäinen Euroopan unionin kolmannen valtion alle kirjoittava sopimus, ja näin eh, Chile voi päästä tasavertaisissa olosuhteissa tärkeimmillä luomumarkkinoilla maailmassa. Ja vasta vuorotusti tunnustetaan eh, Chilen ja 28 Euroopan unionin jäsenvaltion luomutuotteiden sertifiointi. Näin Chilessä tuotettu, luomutuotteet voidaan no, kaupata Euroopan unionissa ilman eh, kaksinkertaista sertifiointia. Oman maani maatalousministeri sanonut, totesi, hän totesi, että tämä on yksi askel eteenpäin eh, kestävän kehityksen, kestävän maatalouden edistämisen tiellä. Samaan aikaan olemme edistämässä neuvotteluissa, joilla uuden aikaistetaan sopimusta. Tämä, pitä, tämä työ pitäisi saada loppuun ennen Michel Bachelet'n presidenttikauden päättymistä en, ensi maaliskuussa. Ja pian meillä on neuvotteluvaltuudet ja neuvoston kanssa neuvottelujen aloittamista varten. Haluaisin kiittää tuesta, jota olemme saaneet tältä valiokunnalta ja erityisesti esittelijä Immakuleta Bonierolta. Rodriguezilta. Ja kun puhun tuesta, niin haluaisin tässä todella, todella näistä panoksista kiittää. Olemme saaneet vahvaa, vahvaa tukea tältä valiokunnalta Imakula ja Rodriguezilta. Se voi todella edesauttaa parempi tulosta saamista. Olisikin todettava, että olemme sopineet komission yksiköiden kanssa, erityisesti kauppapääosaston kanssa, siitä, että haluamme päästä kunnianhimoisiin tuloksiin, niin kuin tässä scoping-asiakirjassa on todettu. Mitään asioita ei ole suljettu neuvottelusta pois. Myös tasa-arvoa ja kauppaa koskeva luku otettaisiin nyt mukaan. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenvaltiot, haluaisin vielä vahvistaa, että oman maani puolesta haluaisimme syventää ja vahvistaa Euroopan unionin Chilen välisiä suhteita. Molemminpuoliset edut tällaista suhteesta eh, vain tulevat lisääntymään. Suuret kiitokset. Excellency, thanks a lot. Oikein paljon kiitoksia teille. yleisyyteen, me tulemme pysymään yhteydessä. Ja nyt ytimekäs ja lyhyt kommentti komission puolelta näihin kuulemiin kysymyksiin liittyen. Jörgensen, latinalaisen Amerikan asioista vastaava yksikön päällikkö, tervetuloa. Ja Elena Panici, Agri-pääosasto. Kollega Jörgensen, olkaa hyvä. Thank you very much and I'll try to be uh, as brief. Kiitoksia. Pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti vastauksena kysymyksiin, jotka on esitetty. Ensinnäkin suhteessa Kroatian metodologia, jota olemme käyttäneet, on tosiasiassa pohjainen. Sitä käytetään kaikkien kauppakumppaneidemme kanssa. Ja keskustelut, joita tässä suhteessa on käyty, siinä kanssa olivat aika helppoja, koska eihän ensimmäistä kertaa tätä asiaa ole suinkaan tehty. Ja samanlaista tosiasioihin pohjautuvaa objektiivista metodologiaa olemme käyttäneet myös muissa sopimuksissa Chilen kanssa. Ja tämä on siis se lopputulos, mikä meillä on tässä. Eli tarifikiintiöitä on mukautettu sianlihan kohdalla tuhat tonnia vuodessa ja tämä tulee lisäksi sitten niille, niihin muutoksiin, joita olemme sisällyttäneet tähän pöytäkirjaan suhteessa esimerkiksi tähän sertifikaattiin maakohtaiset palvelut tai sitten aikataulu, joka koskee julkisia hankintoja. Kaikki on ihan tunnettu olla tänään tämän kaltaisia tuloksia ja metodologiaa myös muissa lainsäädännön kappaleissa, jota on viety läpi tässä yhteydessä, esimerkiksi vaikka Brasilian kanssa. No mitä budjettivaikutuksia tällä sitten on? Joko niin mitään vaikutusta ei ole ihan siitä syystä vain, ettei mitään todellista lisäystä tarvivapaaseen äh, maastavientin Chilistä tule, sillä kiintiö äh, tähän mennessä ei ole täyttynyt. Jos sitten mennään rajan asti, niin siinä on joku pieni menetys tulee – mutta vaikutus on mitätön tai se ei ole ollenkaan. Ja sitten yrityksillä on mahdollisuutta lisätä vientiä. Muutama kommentti sitten nykyaikaistamiskysymyksestä. Mitkä ovat komission prioriteetit? Puhuisin tästä kyllä pitkään, mutta jos katsotaan mm, äskettäisiä sopimuksemme SETAn puitteissa – tai tätä luonnostelupaperia, niin siinä nähdään, että haluamme saada aikaiseksi mahdollisimman nykyaikaisen sopimuksen Chilen kanssa kaikilla yhteisillä alueilla. Se sisältää myös kestävän kehityksen, kuten myöskin tämän aivan uuden äh, kysymyksen. Ja meillä on erittäin korkeat tavoitteet. Juuri kuulitte suurlähettilään sanovan, että siellä ollaan täysin valmiita olemaan kauppapolitiikan etukärjessä ja saavuttamaan tuloksia. Aivan kuten tässä aiemmassa sopimuksessa, me joka nyt on tietysti täysin vanhentunut. Avoimuus on äärimmäisen tärkeää. Me seurailemme äskettäisiä käytäntöjä tässä suhteessa ja julkaisemme tässä suhteessa raportteja ja alkuperäiset ehdotuksemme. Tavoitteena me on olla yhteistyössä myös kansalaisyhteiskunnan kanssa ja Euroopan parlamentin kanssa näissä kysymyksissä ja jäämme odottelemaan päätöslauselmaanne tässä suhteessa senkin takia, että se antaa meille selkeät suuntaviivat sen suhteen, miten tulisi toimia. Kun puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, niin kansalaisyhteiskunnan tapahtumien tarkoitus järjestää. Olemme juuri käynnistäneet hankkeen Chiilessä näiden eri järjestöjen avulla, jotta voitaisiin saada kansalaisyhteiskunta enemmän mukaan. Tavoitteena on myös julkaista nimenomaisesti asiakirjoja espanjaksi. Lyhyt vastaus siihen, mikä on nykyaikaistetun sopimuksen ja tämän vanhemman sopimuksen välinen suhde. Tämä uusi sopimus on täydentävä. Tavoitteenamme ei ole se, että se sisältäisi joka ikisen sopimuksen, joka meillä Chilen kanssa on. Ja myös tässäkin tapauksessa meillä on täydentävä sopimus siis kyseessä. Lopuksi muutama kommentti vielä siitä, mitä sanottiin suhteessa kestävään kehitykseen laajemmin katsoen ja alkuperäiskansoista puhuen. Kyseessä ei ole pelkästään kauppasopimus, vaan assosiaatiosopimus, mikä merkitsee sitä, että kokonaisuutena voidaan siinä käsitellä hyvin monia erilaisia asioita. Kiitoksia. Ja maatalouspääosastosta tuleva kolleganne, haluatteko lausua jonkun sanasen? Olen Reena Paniki, hyvää iltapäivää. En paneudu yksityiskohtiin, koska esittelijä antoi jo katsava, kattavan katsauksen luomutuotekysymykseen liittyen. Muutamia tarkentavia kommentteja kuitenkin kysymyksiin liittyen. Ensinnäkin tämä sekakomitean kokoonpano. Kuten sopimuksen kahdeksan artiklasta käy ilmi, niin sekakomiteasta löytyy unionin valitsemia edustajia, joten sekakomitean tehtävänähän on hallinnoida sopimus, päätöksien täytäntöönpano, päivittää sitä tehosta yhteistyötä ja niin poispäin. Mitä tulee sopimuksen tekemiseen, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että komission edustaja komission edustaja siis edustaa unionia sekä komiteassa. Lisäksi on käytössä on olemassa luomutuotteisiin liittyvä äh, viestintätapahtuma noin viisi kertaa vuodessa. Neuvostossa tällainen kokous järjestetään ja jäsenvaltioilla on myös sulkuvähemmistön mahdollisuus käytettävissään. Ja sitten tiedusteltiin sitä, että mitä kolmen vuoden jälkeen tulee tapahtumaan – sopimushan astuu voimaan ja mikäli osapuolet eivät vastusta sitä, niin sopimus on sitten toistaiseksi voimassa. Paitsi jos toinen osapuoli ilmoittaa toiselle vastalauseestaan. Tähän liittyen ei toteuteta vaikutusanalyysiä, mutta tarkastellaan kuitenkin koko ajan, että onko kolmen vuoden aikana ilmaantunut jotain ongelmia. Paljon on puhuttu myöskin tästä vastaavuuskysymyksestä. Jos katsotaan nykykeskusteluja ja kolmikantaneuvotteluja luomuasetuksen liittyen, Mielestäni tässä yhteydessä täytynee tarkentaa tilannetta siten, että tällä hetkellä järjestelmä toimii siten, että siinä huomioidaan kaksi tuontikategoriaa. Yhtäältä on maita, jotka ovat ikään kuin vastaavia ja ne ovat tunnustettuja sellaisia ja sitten meillä on olemassa valvontaa instituutiota, jotka sitten toteuttavat tuotteisiin liittyviä liittyvää vastaavuusarviointia. Uudistus tarkoittaisi käytännössä jatkossa sitä, että valvontaelimet soveltavat samoja standardeja, tai siis voivat sertifioida tuotteet luomutuotteiksi vain ja ainoastaan, mikäli ne ovat peräisin sellaisilta tuottajilta, jotka ovat soveltaneet tuotannossaan unionin sisällä käytettäviä luomutuotantomääräyksiä. Toki on olemassa vastaavuutta muissakin kauppasopimuksissa, mutta Nämä niin sanotut uudenlaiset kauppasopimukset niin. on toteutettu tarkoituksena oikeusvarmuuden vahvistaminen, eli että vastaavuusjärjestelyt toimivat paremmin. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö muunkinlaisia ratkaisumalleja voitaisiin käyttää. Standardejahan komissio arvioi yhtä lailla kuin kolmannen maan toimivaltainen viranomainen – Joten molemmat tahot istuutuvat samaan pöydän ääreen, analysoivat tuotteet ja tuotantomenetelmät. Ja mikäli päädytään sellaisen tuloksen, että ne ovat vastaavia, niin silloin ne ovat kunnossa. Mutta mikäli tuotteet eivät ole vastaavanlaisia, niin silloin ne eivät löydä tietään tälle listalle. No niin, sitten vielä lyhyesti, mitä tulee tähän valvontakysymykseen. FAO on tietenkin vuosittain arvioimassa näitä vastaavuuskysymyksiä ja mikäli ei ole toimittu vaatimusten mukaisesti, niin sitten ryhdytään vastatoimenpiteisiin. Eli tietyt tuotekategoriat poistetaan vastaavuusluettelosta, tai sitten ryhdytään sellaisiin toimenpiteisiin, jotta vastuuviranomaiset huolehtivat siitä, ettei tällaisia puutteita jatkossa enää ilmene. Hmm? Kiitoksia sitten vielä ihan lyhyt kysymys. Not to have an impact assessment. Siis ymmärsinkö oikein, että vaikutusanalyysiä ei aiota toteuttaa? Jos näin on, niin miksi? Assessment. No aikaisemmin sellainen jo toteutettiin tätä kauppasopimusta varten. Se liittyy koko kaupankäyntisektoriin, mutta nyt ei ole tarkoituksena toteuttaa vastaavanlaista tutkimusta kolmen vuoden soveltamisen jälkeen, koska meidän mielestämme ei ole tarpeen toteuttaa sellaista, mikäli puutteita ei ole havaittu tai ongelmia ei ole ilmaantunut kolmen vuoden aikana. Joten mikäli osapuolet eivät nosta ongelmia esille, niin silloin kauppasopimuksen voimassaolo pysyy toistaiseksi voimassa. Kiitoksia. Kiitoksia. Esittelijä, haluatteko lausua jotain? Mun näytöksen puheenjohtaja haluaisin kiittää nyt kaikkien varjoesittelijöiden osallistumista ja tietenkin komission edustajia maatalous- ja kauppapääosastolta ja tietenkin Chilen suurlähettilästä. Meillä kaikilla on sama käsitys siitä, kuinka suuri merkitys on sillä, että Euroopan unioni ja latinalainen Amerikka syventäisivät taloudellisia, poliittisia ja kauppasuhteitaan. Chile on maa, joka eniten muistuttaa Euroopan unionia. Sen osalta syitä on sitäkin enemmän. Vuonna 2003 Chile-sopimus oli esimerkki siitä kunnianhimon tasosta, johon pyrittiin, ja nyt uudelleen yhä suuremmalla syyllä se toimii esimerkkinä. Voimme uudistaa sopimuksia ja vastata niihin uusiin haasteisiin, joita edessämme on. Ja näin Hyvin säännelty kauppa voi edistää kestävää kehitystä ja se voidaan linkittää muihin tärkeisiin elementteihin niin, että voimme auttaa paremmin diversifioitunutta, kestävää Chilen taloutta. Tästä syystä mukana on myös energia koskeva luku. On todella, olen vakuuttunut siitä, että pääsemme tässä kunnianhimon ja konkretian osalta jälleen yhden askeleen eteenpäin kauppasopimuksessa. Uskon, että molemmat, molemmat osapuolet voivat kyllä luottaa toisiinsa ja tähän päästään Euroopan parlamentin osalta. Tulemme tähän suuntaan pyrkimään tekemään päätöslauselmasta todellisuutta. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Um, the uh, report will be ready on the nine... Teksti on valmiina 19. kesäkuuta ja silloin meille tarjoutuu mahdollisuus keskustella siitä uudemman kerran ja esitellä siihen tarkistuksia, mikäli tarpeen, ja äänestys toimitetaan todennäköisesti, todennäköisesti 10. heinäkuuta. Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan 18 perussopimusten määräysten täytäntöönpano kansallisten parlamenttien osalta. Tästä vastaa AFKO, valtuuskunta, valiokunta, tästähän on jo keskusteltu. Seta keskusteluiden yhteydessä, kuten muistanette, ja tuomioistuimen tuomiossa koskien Singapore-sopimusta, niin sieltäkin löytyy tiettyjä yhtymäkohtia koskien kansallisten parlamenttien rooliin perussopimusten määräysten täytäntöönpanoon liittyen. Valmistelijana toimii edustaja Uovamaja ja näillä sanoilla hän saakin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Eilisessä interparlamentaarisessa kokouksessa otettiinkin esille monia kysymyksiä, jotka liittyvät myöskin tähän meidän tekstiimme suuressa määrin. Keskeisin asia mainittakoon se, on se, että miten Inta valiokunta voi olla mukana näissä neuvotteluissa Erittäin tärkeänä pidän myöskin sitä, että kansalliset parlamentit eivät ole mikään pakon sanelema ongelma, vaan että heitä todellakin tarvitaan. Ja tarkennuksena toteaisin, että tässä ei aiota painottaa eri jäsenvaltiossa eri äänestäjien ääniä, vaan tarkoituksena on varmistaa, että kaikki tulevat samalla tavalla edustetuiksi, eli mitään kuma, kum, kumileimasin mentaliteettia tässä ei aiota käyttää. Ja sitten mitä tulee käytyihin keskusteluihin koskien kattavan sopimuksen tekemiseen Kanadan kanssa, eli SETA ja TTIP, niin siihen liittyen sanottakoon, että uudet sopimukset eivät ole enää, ole enää puhtaasti kauppasopimuksia, ja Sehän on perusteltavissa komission neuvottelustrategiasta. Kyse on muun muassa tulliesteiden poistamisesta ja muiden esteiden tieltä raivaamisesta. Tarkoituksena on huomioida sellaiset kysymykset, jotka saattaisivat aiheuttaa unionin sisällä ongelmia. Kotimaassani Itävallassa tämäkin asia on ollut selkeästi esillä. Usein asiasta on keskusteltu sanomalla, että EU only tai mixed agreements. Ja tässä täytyy huomioida nämä horisontaaliset ja vertikaaliset yhtymäkohdat. Ja tämä on vaikuttanut myöskin määritelmien työstämiseen. Se on ollut aika lailla ongelmallista. Ja se on näkynyt myöskin julkisessa keskustelussa ja sanottakoon suoraan, että unionin hyväksyttävyys kansalaisten silmissä on tällaisten keskustelujen kautta kyseenalaistunut. Ja lisäksi tähän liittyy myöskin investoijien suoja ja perusteltuna kritiikkinä tämä on esitetty. Eli kysymyksiä on esitetty lukuisia ja niistä on johdettavissa seuraavat seikat. Mitä tulee määritelmiin, jatkossa tästä eivät kärsisi jäsenvaltiot, koska kyse on unionin toiminnasta eikä jäsenvaltioiden toiminnasta. Ja toimivalta kiistoista puhuttaessa, niin viittaan Singaporin sopimukseen, niin varmaankaan tällaisia ongelmia ei jatkossa tule enää esiintymään, mutta ei niitä kokonaan voida poistaa tietenkään. Mutta tietenkin voitaisiin tällainen vastuujärjestelmä ottaa käyttää, käyttöön Eli mikäli ongelmia ilmenee, niin me pyrimme ikään kuin pelokkeilla vaikuttamaan tilanteeseen. Se olisi paikallaan ja mehän tiedämme oikein hyvin, että silloin kun puhuttiin artikloista 207 ja 208, niin komissaari ilmoitti, että tässä on olemassa linjanveto-ongelmia. Jos puhutaan tästä lausekkeesta, niin kyllähän tästä olisi voinut saada suurempiakin kiistoja aikaiseksi. Ehkäpä muutama huomio, jotka voidaan johtaa tästä kaikesta sanotusta. Jäsenvaltioilla on velvoite osallistua toimintaan – Tarkoituksena on varmistaa, että kattava konsultaatioprosessi toteutetaan. Sehän olisi demokratian periaatteiden mukainen lähestymistapa. Eli jäsenvaltioiden tulisi alusta alkaen olla mukana hankkeessa yhtä lailla kuin eurooppalaisetkin toimijat. Meidän on tietenkin keskusteltava myöskin tästä kansalaisten asemasta, heidän vastaavat demokratian toteutumisesta ja tämä avoimuusperiaate sen pitäisi toimia myöskin kansalaisten suuntaan. Mielestäni siitä tulisi vielä keskustella. Jos katsotaan käytyjä keskusteluja ennalta tehtyjä ratkaisumalle ja se olisi paikallaan, jottei loppupeleissä jouduttaisiin kyllä ei tilanteeseen, ja mehän tiedämme, että siitä saattaa syntyä vielä muitakin su- suurempia ongelmia. Se, että myöskin alemman tason päätöksentekijät olisivat mukana prosessissa, on erittäin tärkeä asia. Jäsenvaltioiden itse on tietenkin päätettävä maan sisäisistä rakenteista. Belgia yhtenä esimerkkinä mainittakoon tässä, mutta muitakin vaihtoehtoja on olemassa ja esimerkkiä löytyy. Ja varmaankin ymmärsin oikein, että kun puhutaan kuluttajasuojasta, ympäristöpoliittisista kysymyksistä, niin siinä yhteydessä käydyt keskustelut ovat toteutuneet ja voivat jatkossakin toteutua hyvässä neuvotteluilmapiirissä. Siitä voi syntyä hyviä tuloksia. Näin alustavia kommentteja omalta puoleltani ja toivottavasti yhteistyö on hedelmällistä. Ja muiden ryhmien edustajien kanssa tulen tekemään mielelläni tiivistä yhteistyötä, kuten myöskin komission kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia kansanpuolueen varjoesittelijä, kollega Valesa, olkapa hyvä. No, uh, Kiitoksia. Minä olen Kristoffer Fjellnerin nimissä täällä. Haluaisin hänen nimissään kiittää esittelijää tästä äh, alustuksesta. Kun puhutaan tästä asiasta, haluaisin ensinnäkin tehdä selväksi sen, että mehän olemme lakiunioni. Kysymys siitä, mitkä ovat Euroopan unionin äh, toimivaltuudet, vastaus siihen löytyy perustamissopimukset. Kaikki sanovat, että että ihan Rooman sopimuksesta lähtien kauppapolitiikka on ollut yksinoikeus Euroopan unionissa ja se on tehnytkin meistä vahvemmat suhteessa kauppakumppaneihin. Se on tehnyt meistä myös vauraampia. Tämän, tähän ei saa vaikuttaa päivittäiset kiistat tai politiikka. Muutaman viikon kuluttua tuomioistuin selventää asiaa sen suhteen, missä rajanveto tehdään – sekatoimivaltuuksien kohdalla kauppasopimuksissa ja kehotan seuraamaan tätä päätöstä. Silloin kun kysymys on siitä, että EU-toimivalta määrää kansallisen parlamentin valta on rajoitettu, koska tämä parlamentti on se, joka silloin päättää asiasta. Silloin kun meillä on sekavaltuudet, kuten esimerkiksi taloussopimuksessamme AKT-maiden kanssa meidän kansallisten parlamenttiemme rooli on laajempi. Ja ne voivat todellakin olla mukana tässä ja ilahtuneena kuulun myös vastauksia siihen, miten näin voidaan tehdä. Lopuksi mielestäni ei kannata kiirehtiä tämän lausunnon loppuun viettämiseksi, koska AFKO-valiokunnassa ollaan kuitenkin käsittelyssä myöhässä. Oikein paljon kiitoksia kollega Silva Perea SDn puolesta, olkaa hyvä. We are here for... Kiitoksia. Nyt tarkoituksena on keskustella näistä kysymyksistä kaupan osalta. Viittaan tässä Lissabonin sopimuksen siellä kauppa vahvistettiin yksinomaiseksi toimintavalta alaksi tällä kuin investoinnitkin ja Euroopan parlamentti on siitä lähtien ollut täysimääräisesti mukana tehtäessä kauppapolitiikkaa. On tietenkin selvää, että me neuvottelemme yhtenä blokkina yhteisellä kannalla kauppasopimuksia, koska näin olemme vahvempia ja meillä on enemmän vaikutusvaltaa kuin yksittäisellä jäsenvaltiolla. Me edustamme Euroopan kansalaisia ja tässä yhteydessä meillä on keskeinen rooli vaalittaessa kauppapolitiikan demokraattista ulottuvuutta ja valvontaa. Ja me olemme vaatineet laajempaa avoimuutta. Me olemme antaneet kauppapolitiikalle sen demokraattisen legitimiyden. Me olemme korostaneet kehitysyhteistyötä ja ihmisoikeuksia, jotka ovat yhtä lailla tärkeitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kauppapolitiikka politiikka kuului unionille, vaikkakaan jäsenvaltiot eivät ole siinä suoraan mukana. Niiden tehtävänä on vain ainoastaan varmistaa neuvostossa, että toimitaan mahdollisten mukaisesti. Mutta on olemassa myöskin sekasopimuksia, eli silloin kun sekä unionilla että jäsenvaltioilla on toimivalta, niin silloin on oikeutettua, että kansalliset parlamentitkin ovat hankkeessa mukana. Tärkeää on, että tietoa on hallitukselta tarjolla näihin kauppasopimuksiin liittyen ja että nämä tiedot välitetään kansallisille parlamenteille. Kysehän on omanlaisesta ratifiointiprosessista, jota toteutetaan. Ja sitten mitä tulee tuomioistuimen tulevaan päätöksen ja tuomioon Singapore-aiheen tiimoilta, niin se varmaan selkiyttää tilannetta kauppapoliittisten sopimusten osalta. Meillä on olemassa jo vuodelta 2016 alustava päätösehdotus, mutta meidän on odotettava tuomioistuimen lopullista päätöstä ennen kuin lähdemme mitään hätiköidysti tekemään. Kunhan päätös on pöydällä, niin silloin onkin tärkeää, että Euroopan parlamentti ja jäsenvaltio perinpohjaisesti keskustelevat siitä, mikä olisi EUn tulevien kauppapoliittisten sopimusten tulevaisuus. Meidän täytyy varmistaa, että EU voi toimia kauppapoliittisesti ja että meillä on progressiivinen ja oikeudenmukainen äh, demokraattista legitimiyttä vaaliva järjestelmä ja yhtä lailla me tarvitsemme sellaisen agendan, joka johtaa hyvin tuloksiin ja mahdollisuuksiin. Tämä kauppapoliittinen agenda, sitä pitää aina kehittää avoimuuden suuntaan. Ja tietenkin sekä kansalaisten että kansallisten parlamenttien pitäisi hyötyä näistä kauppapoliittisista politiikkaan liittyvistä uudisista, avoimuuteen liittyvistä kriteereistä, joita on tarkoitus kehittää edelleenkin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Karin ei ole paikalla, edustaja Schakekaan ei ole paikalla, joten puheenvuoro siirtyy edustaja Scholzille. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Minäkin haluan todeta, että jäsenvaltiothan Lissabonin sopimuksen voimanastumisen myötä ovat omaneet oman roolinsa, joten Euroopan parlamentti on velvollinen lainsäätäjän asemassaan valvomaan tätä pilaria muun muassa tällaisista sopimuksista neuvoteltaessa ja ryhdyttävä toimenpiteisiin kansalaisten intressien mukaisesti. Eli meidän täytyy päätöksentekoprosessissamme aina olla yhteydessä kansallisiin, kansallisiin parlamentteihin. Näin voidaan vahvistaa parlamentin demokraattista vaikutusvaltaa silloin, kun kauppapoliittisen sopimuksen solmitaan. Ja eilisessä AFKO kuulemistilaisuudessa, johon esittelijä onneksi me viittasi, niin siellä tuli esille kyse siitä, että mikä on tämänhetkinen tilanne ja paikalla ollut professori Panis Berliinin Humboldt-instituutin professori totesi selkein sanakäänteen, että käsillä oleva kysymys sen suhteen, että miten pitkälle integraation pitäisi edetä, niin sen lisäksi meidän pitäisi katsoa myöskin, että mikä olisi tämä meidän yhteinen vastuumme. Mutta tämä keskustelu on käytävä yhdessä kansallisten parlamenttien ja yhteiskunnan edustajien ja päätöksentekijöiden kanssa. Joten tästäpä syystä uskonkin, että tämä lausunto on oikea-aikainen tuomioistuin tulee antamaan Singapore-päätöksen. Sitten selviää, mikä on sekasopimus, eli missä määrin tässä on huomioitava myöskin muiden toimijoiden kommentit. Ja kunhan päätös, tuomioistuimen päätös on pöydällä, niin sitten voimme keskustella siitä, että mitä jatkossa tuleman pitää. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten puheenvuoro seuraavalle kollegalle. Kiitoksia puheenjohtajan. Tämä vuoropuhelu on paljon laajempaa kuin mitä ajatellaan. Kyseessä on Euroopan demokratian ydin. Demokratia on tehokasta ainoastaan, kun eri vallankäyttäjät ovat e-, eriytettyjä ja vallan ja kansanvaltaan pohjimmaisena eri päätöksentekijän tahot kansallisella tasolla vastaavat oma, omille valitsijoilleen, mutta Euroopan unionin tasolla näin ei ole, ellei va- valvontaa te- ta- vahvenneta. Tietenkin komissio vastaa parlamentille, mutta ei, ei se sataprosenttisesti vastaa kansallisen, kansallista tilannetta. vapaakauppasopimusten osaltaan tarvitaan kansallisten parlamenttien hyväksyntä, jotta voidaan sataprosenttisesti taata eh, kansalaisten edun noudattaminen. Komissio on useaan kertaan osoittanut, että se ei ota Euroopan parlamentin kantaa huomioon, niin kuin hiljattain silloin, kun annoimme suosituksia esimerkiksi koskien TISA-sopimusta. Tässä se on kuitenkin noudattanut perussopimusta artikla 207, joka on kauppapolitiikan pohja toteaa, että parlamentilla on alempi asema perussopimusten mukaan komissio eh, tekee, neuvottelee, kuulen jatkuvasti neuvostoa, mutta parlamentille pitää ainoastaan kertoa neuvotteluiden edistymisestä. Me kyllä tiedämme, minkä laatuisia nämä kertomukset ovat. Olisi siis vahvistettava Euroopan parlamentin roolia sopi, perussopimuksissa ja myös kansallisten parlamenttien osallistuminen tarpeen, jotta saadaan demokraattista valvontaa komission toimia kohteena ainakin loppuvaiheessa, eli sen jälkeen kun sekä neuvosto että parlamentti ovat antaneet oman lausuntonsa. Hyvät kollegat, mielestäni olisi paremmin määriteltävä sekasopimukset niin, että komission ja neuvoston välinen väliset epäselvyydet loppuisivat, kun neuvosto toimii ja päinvastoin kun, kun komissio on tärkeää, että suojelemme jäsenvaltioiden oikeuksien ja sover, suverenisuuden ja valvonnan, jolloin voi olla, että vain harvojen etua noudatetaan ja kansalaiset jäisivät lapsipuolen aseman. Toivon, että voin antaa oman panokseni tähän asiaan, jota itse pidän erittäin tärkeänä. Kiitoksia. Karin, you want... Kollega Karin, haluatteko sanoa vielä jotain? Ette halua. Kollega Martin. I wasn't going to take the floor until I listened to the... Kiitoksia. En ajatellut kyllä käyttää puheenvuoron ennen kuin kuulin Beginin puheenvuoron. Mielestäni hän on ihan väärässä. Jos kaikki laitetaan hallinnoimaan tätä, niin silloin kukaan ei hallinnoi sitä. Eikä koskaan voi olla tällaista tilannetta. Me emme saa silloin päätöksiä aikaiseksi ollenkaan ja joudumme ihan jumiutuneeseen tilanteeseen päätöksentekojärjestelmässä. Minusta Pedro Silvan esittämä järjestelmä on nimenomaisesti oikea. Lissabonin sopimuksessa tässä kohdin mentiin mielestäni aivan oikeaan suuntaan. Euroopan komissio saa mandatin jäsenvaltiolta. Jäsenvaltiot sitten taas ovat hallituksia, jotka kansa on valinnut ja kansallisten parlamentin tuossa vaiheessa tulee valvoa hallituksiaan, että ne hoitavat tämän mandaattinsa oikein. Kun neuvottelut alkavat, niin Euroopan parlamentin rooli pitäisi olla se, mikä se nyt on. Tämä prosessin kehittely on ollut pitkä matka Lissabonin sopimuksesta, mutta keskustelut Euroopan parlamentin kanssa, toisin kuin täällä sanottiin, mielestäni Komissio ei aina hyväksy kaikkea, mitä mä sanon, ei se aina tee kaikkea, mitä sanon, mutta se on ainakin mukana neuvottelussa ja ainakin selkeästi se kuuntelee ja kuuntelee meidän näkemystämme. Ja me tiedämme, ja komissio tietää, että prosessin lopuksi, jos ei ole kuunnellut huolella, niin me voimme sanoa ei. Ja komissio tietää myös, että me näin teemmekin. Ei se merkitse sitä, että ne kahden kannan täytyy olla identtiset. Demokratia ei toimi sillä tavalla. Mutta meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Ja no, tuossa vaiheessa sitten kansalliset parlamentit voivat jälleen valvoa sitä, mistä niiden hallitukset ovat sopineet ja antaa sitten luvat näille hallituksilleen allekirjoittaa sopimus. Luonnollisestikin yhteistyölle on tilaa parlamenttien välillä lupien myöntämisessä, tavallisessa yhteydenpidossa ja niin edelleen. Mutta kyllä Euroopan parlamentin pitää olla se, joka loppujen lopuksi sitten sanoo kyllä tai ei. Kiitos ja sitten edustaja Scholz vielä ihan lyhyesti. Have one small question or... Vain yksi pieni kysymys. Olen, haluaisin lyhyesti keskustella Davidin kanssa. Olen yhtä mieltä tästä lähestymistavasta, mutta jos parlamentille annettaisiin aloiteoikeus, olisiko se mahdollisuus sille, että aivan alusta asti voisimme tuoda aivan erilaista sisältöä kansainvälisiin kauppasopimuksiin. Näin tässä mielessä voisimme vahvistaa Euroopan parlamentin demokraattista toimintaa myös tämän kansainvälisen kaupan pilarin osalta. Jos vastaisin kyllä, niin suhtaisin kyllä myönteisesti hyvin pitkälti juuri näillä linjoilla. Ja ongelmana tässä on nimenomaan se, että parlamentilla ei olisi roolia. Mehän olemme pyrkineet sen itselleen luomaan, mutta sillä ei ole mitään muodoista roolia neuvottelumandaatissa. Ja se olisi kyllä hyvä askel eteenpäin. Hey, uh, the commission, I think, have a different view. Uh... Hyvä. Komissiolla on ilmeisesti eri kanta. Mitäs olette mieltä? Thank you very much, Mr. Chairman. George Vitorino from the um, Policy Coordination Interinstitutional. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tuolta kauppapääosaston edustaja. Muutama kommentti Osa niistä on täällä jo aikaisemmin hienosti jo esitettykin. Mehän olemme nyt tämän komission mandaatin puolessa välissä. Puheenjohtaja Juncker on sitoutunut tekemään työtä tiiviimmin kansallisten parlamenttien kanssa niin, että yhteistyö olisi läheisempää ja tiiviimpää. Tämä valiokunta 2005 otti kantaa 2015 kauppa kaikille kertomukseen ja keskustelimme siitä. Komissio totesi, että se tulee lisäämään ponnisteluja, jotta saataisiin kunnolla informaatiokeskusteluja jäsenvaltioiden kanssa ja myös kansalaisyhteiskunnan kanssa Komissio sitoutui myös siihen, että se vierailisi säännönmukaisesti kansallisissa parlamenteissa ja jäsenmaissa ja keskustelisi kauppapolitiikasta. Olemme myös kehottaneet kansallisia hallituksia toimimaan aktiivisemmin kaupan osalta kauppa on, komissio on tämän jälkeen julkaissut paljon asiakirjoja internetissä koskien kauppaneuvotteluja. Olemme julkaisseet nyt esimerkiksi kertomuksia kauppakerroksista ja EUn alku, alkuperäisistä ehdotuksista koskien laillisia sopimuksia. Tämä on mahdollistanut informoidun keskustelun. Meillä on myös velvoitteita, jotka olemme itsellemme asettaneet koskien sitä, että, neu, että parlamentille kerrotaan neuvottelujen edistymisestä. Tämä siis tietojen jakamisesta sekä julkisesti että jäsenvaltioiden edustajien kanssa neuvostossa ja, ja, ja täällä valiokunnan parlamentin jäsenille myöskin. Toivomme, että, että voisimme lisätä vuoropuhelua kans, kansallisten parlamenttien ja kansallisyhteiskunnan kanssa koskien kauppapolitiikkaa. On hyvin äh, tärkeää muistaa, että nämä, nämä eri kauppasopimukset, joita meillä voi olla, ne, niitä voidaan äh, ryhmittää sekasopimuksiksi tai EU-sopimuksiksi äh, näissä ei ole samanlaista demokraattista valvontaa. Toisin kohdistuu demokraattinen valvonta, toisin ei. Tähän täällä viitattiinkin jo kauppakomissaarimme on nyt pitänyt eniten kokouksia kansallisten parlamentin kanssa enemmän kuin kukaan muu, ja tätä on suuresti arvoitettu, arvostettu. Ja nyt on tietenkin odotettavan äh, tuomioistuimen äh, päätöstä äh, lausuntoa, jotta voidaan analysoida kunnolla, millaisia vaikutuksia sillä on, ja tähän tarvitaan jonkun verran aikaa. Mutta uskon, että sen myötä voimme saada valaistusta tähän asiaan. Ja se on meille kaikille, jotka olemme mukana tässä kauppapolitiikassa, kaikille tärkeää. Kiitos. Ja seuraavana Edustaja Obama ja kiitoksia herra puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia. Katsotaan, miten nämä kommentit voidaan hyödyntää tekstissämme. On tietenkin selvää, että keskustelulle on tarvetta, koska muutenhan vastuu valiokunta ei olisi lähtenyt tälle tielle laisinkaan. Ja täällä on korostettu, että yhteistyö kansallisten parlamenttien kanssa on tarpeen. Ja SETA-prosessin yhteydessä opimme aika paljon, onneksemme. Ja jos tämä huomioidaan ja huomioiden myöskin Lissabonin määräykset ja komission kommentit, eli että interaktio on erittäin tärkeä asia, joten eiköhän siinä ole riittävästi, riittävästi materiaalia jännittävän keskustelun aikaan saamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Lausunto on pöydällä 19.20. päivä kesäkuuta ja silloin voidaan mahdollisia tarkistuksia esitellä. Oikein paljon kiitoksia. Näin pääsemme esityslistalla kohtaan 19 ja saan muistuttaa teitä siitä, että kohta 20 on vielä tärkeä aihe, josta on tänään keskusteltava, joten toivon ripeää käsittelyä kohta 19. Suullinen kysymys ja päätöslauselmaesitys aiheesta kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladesissa. Me olemme tästä keskustelleet useampaan otteeseen, myöskin silloin kun tekstiili päätöslauselmaa työstimme. Tarkoituksena on ollut se, että saamme parannettua rakennusten paloturvallisuutta, työntekijöiden oikeuksia Bangladesissa, mutta tietyt haasteet ovat edelleenkin päivän polttavia. Me olemme saaneet tiedon siitä, että varsinkin niillä aloilla, joihin akkordsopimuksen myötä on pyritty vaikuttamaan tiivillä yhteistyöllä, tekemällä yhteistyötä AY-liikkeeseen ja muihin, niin välttämättä kaikilla aloilla ei ole varmistettu yhtäläinen palkka samasta työstä. Ja että TES-neuvotteluja hyödyntäneet ja lakkoikeudesta oikeudesta lakko hyödyntäneet työntekijät ovat tulleet irtisanotuiksi sitäkin on keskusteltava. Ja maaliskuussahan komissio esitti kriittisiä kommentteja GSP-vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyen ja vaatinut työntekijöiden ja ihmisten oikeuksien huomioimista. 18. Maalis- toukokuuta keskustellaan GSP Plusasta ja Ilossakin tullaan järjestämään aiheeseen liittyvää keskustelua ja varsinkin Bangladesin liittyvä teksti on tarkoituksena työstää. Mehän kävimme Bangladesissa Inta-valiokunnan jäsenten voimin ja siltä pohjalta työstimme sitten suullisen kysymyksen ja tähän liittyen puheenvuoron saa kollega Karims, joka toimi meidän esittelijänämme. Olkaapa hyvä. Chairman, thank you. Um, colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Bangladesh on muuttunut valtavasti 30 vuoden aikana ja voimme olla kovin ylpeitä siitä, että EUn kauppapolitiikka on ollut tärkeä moottori tässä muutoksessa. Vaikka 160 miljoonaa ihmistä on edelleenkin pitkälti köyhiä. Kehitys on ollut merkittävää. Tekstiiliteollisuus on maailmassa toisena viejänä Kiinan jälkeen ja Bangladesh on saanut nauttia kauppataseen ylijäämästä kaikkina paitsi yhtenä vuonna se viimeisen kymmenen vuoden ajan. Tekstiiliteollisuuden arvo oli 28 miljardia dollaria ja se vastasi noin 82 prosentista viennistä. Se edustaa parasta työllistymismahdollisuutta miljoonille bangladesilaisille, joilla ei ole koulutusta, varsinkin naisille, jotka muodostavat 70 prosenttia työvoimasta tänä päivänä. EUsta on tullut Bangladeshin pää vientikohde ja vaikka merkittäviä tariffeja kautta maailman on edelleen tekstiilikysymyksiä, EU on päättänyt myöntää tariffivapaan pääsyn kaiken köyhimmille maille markkinoille, mukaan lukien tekstiilit. Nämä tällaiset anteliaat kaupankäyntitavat ovat hyvin pitkälti mahdollistaneet kehityksen Bangladesissa – mutta GPS Plus-järjestely merkitsee myös vastuuta, ja tällaiset kaupan valinnat löytyvät arvopohjaisesta kauppapolitiikasta, mikä merkitsee sitä, että meidän kumppaneidemme täytyy noudattaa perusperiaatteita ihmisoikeus- ja työoikeuskysymyksissä. Turvallisuus on parantunut huomattavasti, mutta Rana Plaza-rakennuksen romahtaminen ja samankaltaiset katastrofit on, ovat tuoneet parasvaloihin tekstilityöntekijöiden karmivan tilanteen. Ja eurooppalaiset kuluttajat ovat vaatineet sitä, että bangladesilaiset vaatteet niin, että kunnioitetaan työntekijöiden elämää ja terveyttä ja perustyöoikeuksia. Siitä syystä EU on ollut mukana kansainvälisten järjestöjen kanssa, kuten ILOn kanssa, mukana tässä työssä pääkauppakumppaneiden kanssa, kuten Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa, parantamassa työturvallisuutta ja työoikeuksia. Tämä edistäminen on saanut aikaiseksi myönteisiä muutoksia Bangladeshissa. Yli 200 ulkomaalaista merkkiä on allekirjoittanut sopimukset erilaisista turvallisuusjärjestyksistä. Rakennusturvallisuus, paloturvallisuus ja työntekijöiden turvallisuus ovat näissä etusijalla. Samalla on luvattu käyttää kymmeniä miljoonia työturvallisuuden parantamiseen. Meidän täytyy kannattaa ehdottomasti tukea näitä uudistuksia ja rohkaista yrityksiä tekemään yhä enemmän. Niiden etujen mukaista ja niiden imagon mukaista on toimia näin. Myös niiden kilpailukyky ja kestävyys paranee siitä erittäin pitkälle integroiduissa maailmanlaajuisissa arvoketjuissa. Kun puhutaan työntekijöiden turvallisuudesta, se ei ole ainoa asia, joka täytyy ottaa huomioon näissä kauppasopimuksissa, kun puhumme arvoistamme, vaan tämä toimiala on jatkuvassa kasvussa. Se pohjautuu kilpailukykyyn ja äh, talouden skaalatuottoihin, kuten myöskin erikoistumiseen. Vaikka kasvu on ollut myynnissä mm, ja Bangladeshin talous on ollut kasvassa, 67 dollaria on kuitenkin minimipalkka vuodesta 2013. Lisäksi on nähtävissä myös muita kielteisiä suuntauksia viime kuukausien aikana. Joulukuusta 2016 eteenpäin työntekijöitä on irtisanottu useita kymmeniä ammattiyhdistysliikejohtajia on pidätetty ja työoloja ei ole parannettu. Yleinen ilmapiiri työntekijöiden oikeuksien suhteen on huonontunut. Bangladeshin hallituksen täytyy tehdä enemmän. Kyseessä on ennen kaikkea kotimaan ongelma, jotta voidaan taata liittymisvapaus, työntekijöiden oikeudet ja työntekijöiden edustajat. Täytyy helpottaa työmarkkinaliittojen luomista ja rikokset niitä vastaan täytyy ottaa käsittelyyn oikeusistuimessa. Bangladeshin hallituksen, yksityisen sektorin ja kansallisen yhteisön vastuulla on tämä kaikki. Ja siitä syystä meidän mielestämme se sopimus, jota on allekirjoitettu näiden päämerkkien välillä ja yritysten välillä on tärkeä. EU, joka on noin 60 prosentin Bangladeshin tekstiiliteollisuuden tuotteiden kohdealue, on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Sopimus ja paketti ovat onnistuneet, mutta täytyy tehdä enemmän ja täytäntöönpano työtä täytyy jatkaa. Olemme nyt päässeet tienristeykseen. Kollegat, joko viemme eteenpäin viestiä Bangladeshin hallitukselle siitä, että kaikkien sidosryhmien täytyy lisätä ponnistuksia, jotta saataisiin aikaiseksi edistystä, kun täytäntöön pannaan EUn kestävyyspakettia. Tai sitten kohta ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa huomataan, etteivät meidän preferenssimme ole arvojemme mukaisia ja loppujen lopuksi niitä täytyy sitten poistaa. Sopimus päättyy toukokuussa 2018, mutta sen tavoitteisiin ei ole vielä täysin päästy. Haluaisin nähdä Bangladeshin onnistuvan ja jatkavan taloudellisen ja yhteiskunnallisen kasvun tiellä. Haluaisin myös nähdä, että EUn aloite, joka koskee kestävää kehitystä, toimisi pilottihankkeena, jonka avulla vietäisiin eteenpäin arvopohjaista kauppaa ja investointia Haluaisin, että yrityksemme, jotka toimivat Bangladesissa, onnistuisivat, kun ne tekevät työtä köyhän kanssa, josta on tullut erittäin kilpailukykyinen tekstiilialalla. Ja se tarjoaa korkealaatuisia tekstiilejä kuluttajillemme edullisin hinnoin, jotka olisi valmistettu meidän arvoimme mukaisesti ja meidän kuluttajamme arvojen mukaisesti. Meidän kaikkien täytyy vahvistaa näitä ponnistuksiamme ja siitä syystä Intavaliokunta on päättänyt esittää suullisen kysymyksen, joka seurauksena esitetään päätöslauselmaa, jotta voitaisiin lisätä sitoumustamme tämänhetkisissä sopimuksissa. Odotan saamani työskennellä kaikkien kollegoiden kanssa yhteistyössä tämän päätöslauselman puitteissa ja erittäin ilahtuneena otan huomioon kaikki mahdolliset toimenpiteet, joita kollegat haluavat lisätä tämän päätöslauselman avulla. Kiitoksia puheenjohtaja, että annatte tällä esityksellä. Ja, Oikein paljon kiitoksia. Asian käsittelyyn on tarjolla viisi minuuttia, joten minuutti per puheenvuoro. Kollega Wes ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää aikaisemmin puhuneita. Haluaisin antaa tässä pari tietoa. Neljä vuotta on kulunut tuosta hirvittävästä Ranaplasan onnettomuudesta. Vuonna 2006 uskotaan, että sadat, tuhanne, sadat henkilöt vaateteollisuudessa ovat menehtyneet Bangladesin tulipaloissa 2000 12 000 on, on kuollut ja, ja satoja kuolee työperäisiin tautteihin. Nämä ovat huolestuttavia lukuja, kun pyritään torjumaan tämän tyyppisiä vahinkoja. Tätä työtä on nyt myönteisesti saatu eteenpäin kestävyyssopimuksen ansiosta ja työntekijöiden työoikeuden parantamista koskevan sopimuksen ansiosta sillä tarjotaan paremmin, parempaa työ, terveyttä ja turvallisuutta. On totta, että turvallisuuden puolella on päästä eteenpäin rakennusten tulipalojen osalta, mutta parannusta tapahtuu hyvin hitaasti. Tarvittaisiin konkreettisia turvallisuustoimia. Meidän mielestämme kaikkein suurin haaste koskee työoikeuksien tasoa. Vuoden 2003 lainsäädäntö ei ole uudistettu. 89-90 ilon sääntöjen noudattaminen ja AY-järjestöjen tunnustaminen olisi tehtävä nopeasti – mitään perustelua ei ole saatu toimimattomuudelle. Tässä kuussa äh, Hakassa on tärkeää vahvistaa, onko niin, että Bangladesh edelleen pitää kiinni tästä sopimuksesta ja voiko se edelleen hyötyä suosituimmuuskohtelusta ja kaikki paitsi aseet menettelystä. On erittäin tärkeää, että Bangladeshin osalta hyväksymme tämän päätöslauselman, joka heijastelee huoliamme koskien Bangladeshin ongelmia. Ja siinä mukana ne kohdat, jotka olisi huomioitava, jotta kestävyyssopimusta noudatetaan täysin. Eikä se voi tietenkään estää sopimuksen pidentämistä. Paljon kiitoksia seuraan edustaja Martin puhun täällä kollegani puolesta. Hän pyysi esittämään omat kommenttinsa, mutta siihen aika ei kyllä riitä, joten ihan lyhyesti vain toteasin, että kiitokset suullisen kysymyksen laatijalle ja että hän huomioi tietyt pyyntömme, mutta kollegas toteaa, että hän on hiukan tyytymätön tähän tehtyyn yhteistyöhön, mutta olen kiitollinen siihen, että hän on valmis tekemään jatkossa tiivimpää yhteistyötä. Kollegani on tyytyväinen päätöslauselman ehdotukseen, varsinkin äh, valmisvaatealalla, ja on tärkeää puuttua alaan liittyviin ongelmiin. Hän kritisoi eniten juuri sitä, että nyt ei ole toimittu niin rivakasti kuin mitä jo maaliskuussa laaditussa kirjelmässä on Bangladesin viranomaisilta vaadittu. Eli kritiikkiä ei ole noteerattu. Lisäksi pitäisi korostaa sitä, mitä komissio on sanonut, että minkälaisia markkinoille pääsyy esteitä esitetään Bangladesille, mikäli työmarkkinalainsäädäntöä ei korjata vaatimusten mukaisesti. Joten keskeisin viesti on se, että päätöslauselman teksti on sinänsä kunnossa, mutta tässä pitäisi vielä selkeämpisanaisemmin todeta, että mitä tapahtuu mikäli Bangladesh ei toimi vaatimusten mukaisesti ja etteivät olot parane nykyisestä. Kiitoksia. Ja dank u wel, voorzitter. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Totta puheen ollen aika lailla yllättynyt tekstin miedosta sävyystä. Täällähän on kriittisempi, mutta nyt hän emme äänestä tästä puheenvuorosta, vaan tästä tekstistä. Sopimus on jonkun aikaa ollut jo voimassa, mutta Bangladesh ei ole toiminut vaatimusten mukaisesti on kuultu muun muassa, että työntekijöiden olosuhteita ei ole juurikaan parannettu ja palkka ei ole noussut käytännössä laisinkaan. Kuukausipalkka on keskimäärin 61 euroa, joten tämä on race to the bottom tilanne, mutta Bangladesh ei ole yksin. On häpeällistä, että ihmiset joutuvat tällaisella nälkäpalkalla tekemään meidän vaatteitamme ja Bangladeskaan ei tee hirveästi paremman palkan hyväksi, vaan tässä on ryhdytty ihmisiä vain potkimaan pihalle ja tekemään muuta hallaa. Joten meidän täytyy ponnekaammin puuttua tilanteeseen. Me tarvitsemme kriittistä toimintaa myöskin kaikki paitsi aseet periaatteen täytäntöönpanon suhteen. Kysehän on kansalaisistamme, jotka voisivat vaikuttaa parempaan työskentelytilanteeseen. Ja minä toivoisin sellaisen tekstin, jossa me vielä ponnekkaammin yritämme saada YK määräyksiä pantua täytäntöön. Oikein paljon kiitoksia. No. Kiitokset sitten komission puheenvuoroon. Sandra, oikein, oikein lyhyt puheenvuoro, jos saan pyytää. Thank you. Good afternoon, everybody. Kiitoksia oikein hyvää iltapäivää. Aloitetaanpa kiittämällä Euroopan parlamenttia koko tuesta, jonka olette antaneet tässä asiassa. Se on todella hyödyllistä ja toivomme, että siitä tulee olemaan apua, koska tämä ei ole mikään helppo asia. On hyvä, että että olette yhteyksissä kaikkiin sidosryhmiin ja on todella tärkeää kiittää sydämistä teitä tästä. Sitten hyvä edustaja Karim tästä päätöslauselman luonnoksesta. Se on tässä tasapainoinen siinä mielessä, että se osoittaa, mitä yksityisen sektorin ja kansainvälisen sektorin ja Bangladesin hallituksen itse pitäisi tehdä. Hallitus ei varmastikaan ole tässä mikään pienempi toimija ollenkaan. Tämä on asia, jossa yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on ollut ja on edelleen esimerkillistä, joten haluaisin, että näin jatkettaisiin ja voitaisiin tällä tavalla toimia muissakin asioissa. Hyvin johdonmukainen ääni tässä auttaa meitä. Kuten sanoin, kuten tässä sanottiin, meidän on tärkeää saada aikaan selkeä, vahva viesti niin, että sielläpäin ymmärretään, mitä odotamme heiltä. On siis hyvin tärkeää, että päätöslauselma keskittyy selkeästi tiettyihin asioihin. Siinä ei pidä käsitellä kaikkia mahdollisia asioita maan ja taivaan välillä. Olemme hyvin vahvasti sitoutuneita tähän. Tämä on teidän prioriteettinne, mutta se on myös meidän prioriteettimme. Meidän mielestämme Bangladeshin on noudatettava näitä suosituksia. Kokoontumisen vapaus on erityisen kivulias asia. Samoin nämä yhteiset palkkaneuvottelut – olisi hyvä ajatella, että, että tällaista että sopimusta voitaisiin jatkaa. Tämä on varmasti tärkeää Bangladesin osapuolelle. Sitten vastuullinen yritystoiminta. Meillä on tässä vielä projekti Ilon kanssa. Me haluamme mennä paikan päälle ja parantaa näitä asioita, koska olemme sitä mieltä, että vuoropuhelun vahvistaminen työntekijöiden ja muiden osapuolten välillä on hyvin tärkeää. On myös hyvin tärkeää, että, että puutumme ostokäytäntöihin. En nyt halua tästä pitkään puhua, mutta tämä on osa, joka kuuluu myös meille. Emme voi siis pestä käsiämme tämän suhteen. Olemme säännöllisesti lähes päivittäin ottaneet e- tämän asian esille bangladesilaisten osapuolten kanssa. Nämä työehtosopimusneuvottelut ja kokoontumisen oikeus on, ovat erittäin tärkeitä, nämä ovat meillä prioriteetteja. Edelleen haluaisin todeta, että olen aivan yhtä mieltä eh, päätelmistä koskien näitä arvoja. Emme me voi enää tarjota suositumuutta, ellei eh, niin meidän on siis tehtävä samalla selväksi, mitä me odotamme vastapainoksia ja se, mitä me odotamme siihen, sitä ei nyt eh, Bangladesin viranomaiset ja sidosryhmät ovat ole vielä tarjonneet. Jos ei konkreettista toimintaa tapahdu, ja niin sopimuksen myötä nähdään, mitä tapahtuu, niin sitten varmastikin on ryhdyttävä muihin toimiin ja mahdollisesti voidaan puuttua tähän asetukseen, joka antaa suosituimmuuskohtelua Bangladesille. Uh, I will be very... Kiitos, kollega Karim, olkaapa hyvä. Uh, uh, uh I'm great. No minäpä puhun lyhyesti. Olen kovin kiitollinen kaikista näistä näkemyksistä. Kaksi asiaa hyvin lyhyesti. Kun puhuu tekstilivalmistajien kanssa Bangladeshissa, niin pääasia, joka siellä otetaan eteen, esiin, on, että itse asiassa että nämä ostohinnat, kun EUsta ostetaan, ovat niin kilpailukykyisiä, että meille ei jää marginaaleja riittävästi, jotta voisimme tarjota sitä, mitä pyydätte. Tietysti meidän Euroopan unionina on hyvin vaikea puuttua tähän hirvittävän tiukasti näihin hinnoitteluhankkeisiin. Mutta meillä on erilaisia menettelyitä tietysti, joita voidaan ottaa käyttöön ja niitä tulisi kokeilla. Toiseksi sitten se, että valmistajat voivat saada käyttöönsä riittävän rahoituksen – niin että voidaan ottaa käyttöön jotkut niistä menettelyistä, joista keskustelimme. Ja kiitän kaikkia kollegoita tästä tekemästänne panostuksesta. Ehkä tämä voitaisiin yhteenvetona todeta, että niin kuin minun koulutodistuksena aikanaan, sä sanoit, että Karim on menestynyt oikein hyvin, mutta kyllähän kykenee parempaakin. Ja tällaisen viestin yritän siis viedä täältäkin eteenpäin can't believe. Paljon kiitoksia. Vaikea uskoa, että decide on the oil question to Pää... perjantai 5 toukokuuta kello 12 mennessä tarkistukset pitää jättää tähän päätöslausumatekstiin liittyen. Nyt viimeiseen asiaan. Parikymmentä minuuttia tarjolla, kaksi vierasta vieraana, joten Sanotaanpa, että selkeä kysymys, pitäisikö Sri Lankalle myöntää GSP Plus vaiko ei? Se on se kysymys, jota täällä käsittelemme. Meillä on kaksi vierasta luonamme. Elen Kiinan Sri Lanka Project Director ja Sri Lankan suurlähettiläs Pereira Ellen Kiinan saa ensimmäisenä puheenvuoron viisi minuuttia. Olkaapa hyvä. Okay. Okay, thank you very much. It's a pleasure and an honor to be Kiitoksia, minulla on ilo ja kunnia olla täällä vieraana. No viisi minuuttia, aika lailla vähän tähän asiamäärään suhteutettuna demokratian avautuminen Sri Lankassa oli poliittisesti melkoinen harppaus oikeaan suuntaan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltiot ovat olleet tyytyväisiä tähän ja olleet valmiita tukemaan Sri Lankaa uudistusten tiellä. Komissio suositteli tammikuussa GSP Plusan hyväksymisen, ja tämä pitää suhteuttaa tähän sanomaani, mutta täytyy tietenkin todeta, että komissio oli avokätinen, kun se totesi, ettei ole olemassa mitään suuria ongelmia näiden 27 ihmisoikeussopimusten täytäntöönpanon suhteen. Vuodesta 2015 uudistuksia on toteutettu, mutta niiden pitää käytännössä vielä osoittaa vaikuttavuutensa. Tähän liittyen on olemassa tiettyjä puutteita, joita ihmisoikeuskomissaari, kidutuksen vastainen komitea ovat lausuneet varsinkin ihmisoikeusrikkomuksista ei ole joutunut edes vastuuseen. Tämä on ollut melkoinen ongelma ja siihen ei ole tapahtunut mitään uudistusta. Ja mitä tulee nykyiseen järjestelmään, niin se ei ole tuonut toivottua tulosta oikeusvaltioperiaatteen rakentamisessa. Ja mitä tulee rankaisemattomuuteen, niin me olemme tehneet yhteistyötä GSP Plusaan liittyen, mutta olemme korostaneet kahta suurta puutetta. Keskeisimpänä ongelmana esitimme jo vuonna 2010 sen, että ei ole toimittu kansainvälisen poliittisten oikeuksien suhteen ja kidutuksen vastaisen sopimuksen katin suhteen. Me olemme saaneet Sri Lankan hallitukselta vastauksen, että tähän aiotaan puuttua. PTA terrorismin vastaisen taistelun sopimus se on tarkoitus ottaa käyttöön ja tarkoituksena on myöskin uudistaa rikosoikeuslakia, jotta epäilyillä on oikeus puolustukseen ja lailliseen tukeen. Tarkoituksena on siis saada uusi GSP Plus aikaiseksi, mutta meidän täytyy vain todeta, että nämä tärkeimmät uudistukset eivät ole vielä nähneet päivänvaloa. Mitä tulee PTAhan, niin täytyy sanoa, että se, ja CTA, eli terrorismin vastaiseen taisteluun liittyvä laki, joka korvaisi PTAn, se jätettiin kabinetin käsittelyyn pari viikkoa sitten, mutta se pitää sisällä vielä joitakin ongelmia, muun muassa terrorismin määritelmä ja lausekkeet toisen ajattelijoiden pidättämiseen liittyen luottamuksellisen tiedon käsittelyn liittyvät äh, rikkomukset ja epäilyn puolustautumisoikeus ja sen rajoittaminen, se on aika lailla ongelmallinen kysymys. lakiehdotus hyväksyttiin hyvin nopeasti ennen viime viikkoista äänestystä, mutta saamiemme tietojen mukaan, niin tämä uusinkin ehdotus on ongelmallinen, siinä ei huomioida sellaisia tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa ihmisoikeusasioihin. Niitähän kritisoitiin jo edellisen luonnoksen käsittelyn yhteydessä. Ja että on kritisoitu myöskin sitä, että syytetyllä ei ole ollut kovinkaan nopeasti mahdollisuutta kääntyä tuo puolustusasianajajan puoleen. Voidaan sanoa, että tämä osoittaa, että varsinkin maaseudulla poliisin ja asianajajaliiton välinen suhde on aika lailla kylmä. Eli mitään suurta uudistusta ei ole saatu aikaiseksi ja nämä lainsäädäntöehdotukset ovat vain luonnoksia, niitä ei ole vielä hyväksytty millään muotoa. Ja muitakin tärkeitä puutteita löytyy muun muassa todistajien suojeluohjelma, ihmisoikeusloukkaukset, joita YKkin on kritisoinut, ja ettei kadonneiden ihmisten etsimiseen ole käytössä toimiva järjestelmä. Lisäksi prosessiin liittyy ongelmia, ja tämä on aiheuttanut uskottavuusongelmia. Eli lakiehdotuksia on käsitelty oikeastaan täysin suljettujen ovien takana ja kaikki tieto perustuu vain tietovuotoihin ja ihmisoikeuskomissaarikin on kritisoinut tätä, vaikkakin se on oikeutettu antamaan ohjeistusta ja opastusta hallituksen lainsäädännön työstämisessä mutta näitä tietoja ei ole ihmisoikeuskomissaarille annettu. Mielestäni tämä prosessi, että vaikka näitä puutteita onkin ja GSP Plus siitä huolimatta myönnetään Sri Lankalle, niin komissio tietenkin tulee vaatimaan tarkkaa seurantaoikeutta mutta se ei tule olemaan helppo harjoitus. Niin kuin eräs lehdistön edustaja totesi juuri äsken ennen tätä kokousta, niin GSP Plus, jos se toteutuu, niin missä määrin ehdotettuja lakiehdotuksia on parannettava? Minulla on tiettyjä valvontaan liittyviä omia ehdotuksia. Jos olette niistä kiinnostuneita, niin voisin kertoa teille enemmänkin. Uh, distinguished chair and members of the European Parliament. Uh, I'll try to... Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, yritän hyvin nopeasti esittää tämän asian. Ymmärrän jäsenten kiinnostuksen ja tuen Bangladeshille koskien ihmisoikeuksia ja rauhaa, hyvinvointia kaikille vuonna 2015 vaali, vaalien jälkeen presidentin ja pääministerin johdolla luvattiin kansalaisille, että että muutettaisiin toimintaa verrattuna aikaisempaan ja otettaisiin huomioon kaikki sidosryhmät mukaan lukien kansainvälinen yhteisö ja näin saataisiin niin ihmisoikeudet ja oikeus valtion säännöt ja muut hyvät asiat täytäntöön omassa maassani, niin josta hyvinvointi lisääntyisi. Muutamia viikkoja sitten YK ihmisoikeusneuvostossa edettiin hyvän suuntaan Genevessä hiljattain, niin, että sopimusta pidennettiin kahdella vuodella. Teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden ja YK kanssa ja pyrimme vahvistamaan demokratiaa ja hyvää hallintoa ja en tätä kautta saa, pyritään saavuttamaan kestävää rauhaa ja hyvinvointi. Kaikki unionin 28 valtiota olivat eh, päätöslauselman takana. Me verrattuna aikaisempaan eh, toiminta on kehittynyt valtavasti. Meillä on säännönmukaisia kokouksia, työryhmiä, jotka käsittelevät eh, yhteistyötä, kauppasuhteita, hallintoa, oikeusvaltio- ja ihmisoikeusasioita. Työryhmä perustettiin kolme vuotta sitten. Meillä on myös vaalitarkkailutoimintaa ja olemme mukana tässä toiminnassa viime kuukausina monet me ovat käyneet vierailulla Sri Lankassa, muun muassa Etelä-Aasian valtuuskunnan kanssa ja toisinpäinkin tapahtui vierailua viime viikolla Euroopan parlamentissa otettiin vastaan bangladesilainen kymmenen hengen valtuuskunta. Ja siellä keskusteltiin rahoituskysymysten valvonnasta. Nämä vierailut osoittavat, että kuinka hallitus haluaa avautua ja sitoutua YK järjestelmiin ja menettelyihin – ja haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Uskomme, että tällainen sitoutuminen tulee myönteisesti vaikuttamaan tilanteeseen ja auttaa hallitusta kehittämään ihmisoikeuksia, oikeusvaltiota ja kestävää kehitystä. Sri Lankassa on koettu vaikeita aikoja. Paljon on vielä tehtävänä, vaikka paljon on jo tehtykin, on vahvistettava instituutioita ja tehtävä laillisia uudistuksia ja tehtävä taloudellisia uudistuksia. Pyrimme vaihtamaan tietoja sitoutumaan merkityksellisellä tavalla kumppaneiden kanssa ja varmistamaan se, että Sri Lanka on hyvin voiva moninaisuudessaan yhtenäinen maa. YK on ihmisoikeus, neuvoston suositukset ovat tässä hyödyllisiä. Hallitus pyrkii huomioimaan naisten oikeudet ja tekee yhteistyötä YK virastojen kansainvälisen kansallisalaisyhteiskunnan ja muiden kumppaneiden kanssa. Mitä sitten tulee mm, siirtymään joutuneisiin ihmisiin? Pyrimme eri hallinnon tasolla toimimaan tämänkin asian parissa. YK on kestävän kehityksen tavoitteet ovat Sri Lankalle korkean tason tavoite. 2017 on köyhyyden merkkivuosi. Ministerikabinetti on hyväksynyt asia koskevan ohjelman ja tarkoituksena saada aikaan kestävää kasvua, joka joka on sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä ja sille päästään rauhanomaiseen toimintaan. Pyrimme tekemään kumppanityötä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Haluamme vahvistaa kaikkien kansalaisten perusoikeuksia vapaassa demokraattisessa maassa. Olemme sitoutuneita sovitteluagendaan ja pyr- pyrkimään pyrimme tunnustamaan ja korjaamaan uhrien kärsimiä vahinkoja riippumatta henkilöiden identiteetistä. Sri Lanka tekee jatkossakin yhteistyötä EU-toimielinten kanssa avoimella tavalla. Se on merkittävä osa ihmisoikeuksien tilanteen kohentamista. Olemme tyytyväisiä parlamenttiin, Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin tuesta kun Sri Lanka pyrkii etenemään monipuolisella agendallaan. Kiitoksia. So, uh, one minute speech. Oikein paljon kiitoksia. Sitten parlamentin jäsenten minuutin puheenvuoroihin. Kollega Karins, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kristof Fjellner ei ole siis paikalla. Hän on taas pyytänyt minua puhumaan omista nimistä, Jos saisin vielä 30 sekuntia lisää, niin voisin sitten käyttää molemmat puheenvuorot. Sopiiko? Kiitoksia. No hyvät kollegat, meidän täytyy varmistautua siitä, että yhdenmukaiset kriteerit, joita sovelletaan, sovelletaan myös Sri Lankassa. Ja tosiasiassa voidaan todeta, että komissio 11.1. sanoi, että GSP plus 2 ottaisiin käyttöön Sri Lankassa pohjautuen tuohon alustavan työhön, joka on tehty, ettei täyttäisi pelkästään näitä relevantteja kriteerejä, jotka koskevat yleisopimuksia, ja että nuo komission avoimeksi näitä kysymykset otettaisiin huomioon myös. Meillä oli tietysti myös päätösosamaehdotus QE-ryhmän nimissä ja hyvin selkeästi äänestettiin täysistunnossa viime viikolla tässä talosta. Sri Lankassa hallitus hyväksyi uuden terrorismin vastaisen lainsäädännön, jonka tavoitteena on estää ähm, tai korvata aiempi lainsäädännön kappale. Ja haluaisinkin pyytää, että voitaisiinko saada lisäselvitystä sen suhteen, mitkä ovat nämä tarkat aikataulut vaadittujen tarkistusten suhteen. Ehkäpä suurlähettiläs tietäisi siitä jotain. Käsittääksemme kuitenkin tämä uusi määritelmä rinnastaa terrorismin määritelmä siihen, mitä kansainvälisesti on hyväksytty kansainvälisellä tasolla. Ja näin voitaisiin ottaa huomioon myös nämä vankilassa olevat terroristit Nämä olivat ne puutteet, joita YK on ihmisoikeusneuvosto otti esille aiemmin tänä vuonna, ja se osoittaa, että hitaasta edistyksestä huolimatta Sri Lankan hallitus pyrkii viemään täytäntöön kansalliset velvoitteensa. Ja uudistukset ovat korkealla esityslistalla, mutta aina ei ole kaikesta samaa mieltä, mikä merkitsee sitä, että asioissa edetään hitaammin. Meidän ulkoisen neuvostomme voi 11.5. sitten, kun se käsittelee tätä asiaa, esittää päätöksensä, mutta vaikuttaa siltä, että on erittäin epätodennäköistä, että siellä poiketaan parlamentin kannasta tässä vaiheessa. Uh, Paljon kiitoksia. Kuusi minuuttia on vielä tarjolla. Siihen asti tulkkaus on käytettävissämme. Näin se vaan menee. David Martin seurana. No, puhun lyhyesti. Alessia Moskon, joka on meidän mm, puhujamme tässä suhteessa. Haluan tehdä selväksi, että SED-ryhmä edelleen usko, että puutteet ihmisoikeuskysymyksissä ja oikeusvaltiokysymyksissä ovat erittäin relevantteja. Ja vaikka hyvin pitkälti olemme tukeneet tätä hylkäämistä. Olemme ymmärtäneet kuitenkin nämä vaatimattomat edistysaskeleet, joita hallitus on tehnyt ja päättimme sitten nähdä tämän lasin puoliksi täytenä GSP Plus ei ole ratifioitujen konventioiden summa, vaan se on lähtökohta syvemmälle yhteistyölle. Ja haluaisimme, että Sri Lankan hallitus ei pidä tätä avoimena shekkinä eikä loppusuorana. Haluamme painostaa edelleenkin uudistusten vauhdissa. Kaikki silmät ovat kääntyneet meitä kohtaan ja itse ohjelman uskottavuus on kyseessä. Siitä syystä pyydämme komissiota hoitamaan valvonnan tiukasti, kun kysymys on Sri Lankan edistymisestä. Ja olisi hienoa, jos ensimmäinen puhuja, voisi palata tähän asiaan vielä ja kertoa meille siitä, millä tavalla tuota valvontaa voitaisiin vahvistaa. Hän myös haluaa muistuttaa Sri Lankan hallituksia, ikään kuin se nyt tarvitsisi edes muistuttamista, niin olemme valmiita keskeyttämään sopimuksen jos se osoitettu välttämättömäksi. Ja dank u wel, voorzitter. Ik ook namens twee personen. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä puhun täällä kollega Sansesin puolesta, joka valitettavasti on kotona sairaana. Viime viikolla äänestettiin päätöslauselmaa vastaan. Sen me olimme jättäneet yhdessä Sansesin kanssa. Tarkoituksena oli vastustaa GSP Plusan myöntämistä nykytilanteessa. Me olemme vakuuttaneita, että paljon on päästy kyllä eteenpäin Sri Lankassa, mutta ongelmia on kyllä liikaa, kuten täällä on jo sanottukin. Jokunen viikko sitten kollega Sanchez ja minä kävimme Sri Lankassa ja keskustelimme kymmenien työntekijöiden ja AY-ihmisten ja erilaisten järjestöjen edustajien kanssa ja totesimme, että ilo määräyksen 78 yhdistymisvapautta on rikottu ja muitakin, kuten TES-neuvotteluoikeutta on rikottu. Tietenkin tunnette YK ihmisoikeus valtuuskunnan raportin, jossa puututaan muun muassa vainoon ja poliisin käyttämään väkivaltaan ja LGBTI-yhteisö kohdistuneista iskusta. Me olemme yrittäneet saada vahvistusta sille, että Sri Lankan kansalaisia voitaisiin auttaa. Kyse on siitä, että AY-liikkeen oikeuksia pitää vaalia juuri GSP Plusan yhteydessä ja ettei tässä saa kikkailla laisinkaan. Kaikkien tahojen on saatava vapapääsy vapakappa-alueelle. Eli nyt on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta kansalaiset voivat nauttia GSB Plusasta, eivätkä pelkästään ulkomaiset sijoittajat. Ja nyt kuuluisi mielelläni komissiolta ja suurlähetiältä, että mikä te olette mieltä tästä ja mitä aiotte tehdä jatkossa, jotta raportointivelvollisuus käytännössä myöskin toteutuisi paremmin. Kiitoksia. I'm a member of the Human Rights Subcommittee. Kiitoksia, olen ihmisoikeusalivaliokunnan jäseni. Haluaisin kuulla suosituksia, kuinka voidaan ho- hoitaa tämä valvonta hyvin Ymmärrän, että kauppapääosasto aikoo tai on jo laatinut luettelon, jonka ovat toimittaneet Sri Lankan hallituksella koskien ongelmia, joihin tarvitaan parannusta. Olisiko mahdollista, että mekin saisimme tämän luettelon ja voisimme lisätä mahdollisesti joitakin asioita tai esimerkiksi maan omistusoikeudet, kun kyseessä on sotilaiden valtaamat alueet. Että voisimme valvoa tällaisia asioita. Madame Lambert. Kiitos ja seuraavana edustaja Lamberts. Okay, thank you. And... Uh, Kiitoksia. Minä puhun Etelä-Aasian valtuuskunnan johtajan roolissa. Monet meistä varmaankin äh, ovat aika pettyneitä monellakin tavalla, koska konkreettista edistystä ei juurikaan ole nähty. Emmekä edelleenkään näe, että paljonkaan näkyisi lainsäädännössä sen jälkeen, kun uusi hallitus tuli voimaan, niin olemme saaneet nähdä useat ongelmat tässä suhteessa. Olemme myöskin saaneet nähdä, että kansalaisyhteiskunnassa on paljonkin toiveita sen suhteen, mitä muutoksia voitaisiin tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Eli myös poliittisessa ryhmässämme meillä on useat niistä mm, huolenaiheista, jota David Martin ilmaisi, mutta minusta meidän tulee myös huolella katsoa valvontaa ja sitä, millä tavalla kansalaisyhteiskunta otetaan siihen mukaan, niin että siitäkin tulee osa ratkaisua. ICCPRS esimerkiksi. Eli se tapa, jolla Euroopan unionin asiaan puuttuu, on osa tuota ratkaisua, jonka haluamme nähdä Sri Lankan kohdalla. Kiitoksia. Mr. Paljon kiitoksia kollega Kinen. Yksi minuutti, mitä tulee valvontaan, ja puoli minuuttia komissiolle, jotta voitte vastata tähän kollega Lohbillerin esittämään kysymykseen. Kollega Pekin, haluatteko sanoa jotain? No, minuutti teille. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. mitä tulee tähän suosituimmuusmenettelyyn Sri Lankalle, me kannatamme tämän tyyppisiä toimia, joilla otetaan köyhimpiä maita. Kyseessä on maa, jossa on pitkään sodittu 26 vuotta ja siellä on ihmisoikeuksia rikottu, niin kuin täälläkin on muistettu. YK mukaan viime kuukausien aikana yli 40 000 kuolematapausta on sieltä aiheutunut. Tietenkin haluaisimme, että että ainakin epäilykset olisivat vähän merkittävämpiä tässä koskien. Niin, tätä me olisimme halunneet lisää aikaa ja lisää takkeita, niin että myös nämä konfiskoidut maat olisi palautettu omistajille ja sodan aikana kadonneiden henkilöiden tilanne olisi selvitetty ja olisi todellisen sovitteluun päästy. Tiedän, että eurooppalaiset vaatteet teollisuudet painostavat vahvasti päästäkseen markkinoille, mutta ei tässä pidä katsoa, onko lasipoliksi tyhjä vai täynnä vai kyllä tässä ei, tässä pitää vain meidän etumme katsoa. Tällä tavalla mielestämme ei, ei olisi pitänyt äänestää. Kinen, one minute. No, kiitoksia kollega Kinen tähän valvontaan liittyen. Olkoonpa hyvä. Kiitoksia. Niin meillähän on tulossa Mm, raportti kansainvälisestä kriisiryhmältä, jossa mennään yksityiskohtaisemmin tähän. Mm, käsittääkseni komissio, Euroopan komissio siis tulisi toimia järjestelmällisemmin ja tehdä yhteistyötä e, ihmisoikeuskorkeudustajan e, kanssa, joka valvoo Sri Lankan tilannetta. Eli paremman yhteistyötä, enemmän yhteistyötä tällä alalla. Samalla tulisi aktiivisesti pyrkiä vahvistamaan Sri Lankan ihmisoikeusvaliokuntaa. Olemme saaneet mitä nähnyt, että Sri Lanka ei ole tässä suhteessa kunnioittanut näitä vaadittuja velvollisuuksia. EU kokonaisuutena tulisi siitä syystä äh, tuupata äh, Sri Lankan hallitusta eteenpäin, jotta se toimisi oikein, tarjota sille ne oikeudet, joita sillä on ja niin, että se voisi laajentaa valtuuksien. Mutta komission pitäisi ehdottomasti olla mukana myös ihmisoikeuskomission kanssa niin, että tavattaisiin puolen vuoden välein ja ehkä EU muidenkin väylien kautta voisi tutkailla tätä rahoitustukea, jotta voitaisiin vahvistaa sen kapasiteettia varsinkin alueellisissa toimistoissa. Ne ovat aiemmin olleet myönteisessä roolissa. Ne voisivat olla yksi tällainen ruohonjuuritiedon kerääjä kohta, aivan niin kuin Lambridge täällä mainitsi. Kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä lyhyestä katsauksesta ja myöhemmin saamme lisäinfoa. Ja sitten tämä komission työstämä luettelo, onko se meidän käytettävissä? missä Sandra, olipa hyvä. Haluaisin vastata suoraan kökössä. On ulkosuudenhallinnon luettelo ihmisoikeusvuoropuhelusta. Eli ei tämäkään GSP Plus-luettelo ole. Me lähetämme kirjeen niin kuin kaikille edunsaajille tehdään kirje, jossa on sanottu kaikki se, mitä meidän mielestämme pitäisi ottaa käsittelyn Sri Lankassa, mutta GSPssä näin ei ole tehty. Eli ehkäpä tuo luettelosta puhutte, äh, niin siis se mielestäni on vain se. Ja minulla mitään luettelua sellaisena ei ole. Paljon kiitoksia. No niin, osvitta on tarjolla. Toivottavasti siltä pohjalta yhteistyötä voidaan jatkaa. Kiitokset suurlähettiläille, arvon vieraat. Kiitokset tästä keskustelusta. Ja näin päätämme GSP Plus keskustelumme. Ja jatkamme huomenna kello 9.00.